Herra Polczak, teillä on puheenvuoro. Ja, danke, Frau Präsidentin. Oh. Kiitoksia, rouva puhemies. Tämänpäiväinen tulos on osoittanut sen, että enemmistö parlamentissa haluaa pysyä suljetun ovien takana. Me näimme, miten tuomarin tekemä päätös jäi huomioimatta – eli että miljoonat ihmiset eivät voikaan osallistua poliittiseen toimintaan. Miljoonat eivät voi osallistua enää vaaleihin ja tämä poliittinen väsemys kasvaa entisestään. Kollega Jo Lainen varoitti, että parlamentti voi hei, parlamentin tilanne voi heikentyä näiden pienten ryhmien kautta. Vain ainoastaan äh, jopa se, vain ja ainoastaan seitsemän edustajan ryhmiä on muodostunut parlamentti, mutta nämä sadat parlamentaarikot eivät saa pelätä sitä, että nämä pienet ryhmät voisivat heikentää parlamentin toimintaa. Me tulemme kuitenkin ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin, ettei parlamentin toiminta uhkaudu. Kiitoksia. Kiitos. Minun suunnitelmani on se, että kuinka että nyt aluksi olisi aloitettu keskustelua Euroopan vainlain uudistuksella, mutta nyt teemme toisinpäin tämän. Sitten nyt tähän puheenvuoron edustaja Pospisil. En näe häntä paikalla täällä salissa. Edustaja Korvin Mikke, olkaa hyvä. E, Kiitos puhemies. Minä äänestin tätä vastaan ja myös kaikkia uudistamista vastaan äänestän. Haluaisin muistuttaa, että ennen ensimmäistä maailmansotaa Saksassa oli osavaltiossa erilainen järjestelmä. Ja kun Hitler pääsi valtaan, niin hän yhdentänäisti koko vaalijärjestelmän. Niin se on Euroopan unin vanha menetelmä. Ja tässä seurataan Hitlerin jalanjälkiä kaikki yhteen muottiin. Tämä oli erittäin lyhyt puheenvuoro. Ehkä auto löytyy vielä kuljetuspalvelusta nyt edustaja Andersson. Kiitos puhemies. Täällä parlamentissa on tyytymättömyyttä siksi, että edustajat valitaan omista maistaan omien puolueiden edustajien ja edustavat omaa ohjelmaansa ja omia edustajien. Sen halutaan, että edustajat valitaan eurooppalaisen ohjelmien pohjalta ja että heitä koskisivat pitkälti, he ovat pitkälti tällaisten keinotekoisten eurooppalaisten puolueen alaisia. Tämä ehdotus sisältää monia ehdotuksia, jotka menevät tähän suuntaan. Ehdotuksia, jotka liittyvät rajat ylittäviä listoja, ehdotuksia siitä, että EUn puolueiden tunnusten tulisi näkyä sekä vaalimateriaalissa että äänestyslistoissa, mutta tätä kautta vaali, valtaa siirretään jäsenvaltioista Euroopan unionin puolueille. Tätä kautta lisätään etäisyyttä valitsijoiden ja valittujen välillä. Tämä veisi pohjaa pois demokratialta. Minä äänestin ehdotusta vastaan ja minä toivon, että neuvosto huolehtii siitä, että tämä huono ehdotus ei toteudu. Kiitos. Ja nyt edustaja Baltso. Kiitos puhemies. Euroopan unionin vaalilain uudistusehdotusta en ollut hyväksymässä, koska Minusta se johtuu siitä, että se vaikeuttaa sitä, että Euroopan parlamentin äh, paikkojen jakaminen ei toteudu yhdessä, yhteensä vallissa, vaan sen täytyy tapahtua kansallisessa vaalissa. Täytyy pitää mielessä, että vaikkakin monet haluavat sitä, me emme ole vielä valmiita hyväksymään Euroopan yhdistyneitä, äh, Yhdysvaltoja edelleenkin olemassa kansallisvaltio, jotka ei ole mitään maakuntia. Me emme koskaan tule pääsemään tällaiseen tilanteeseen. Yhtenäinen eurooppalainen vaaliorganisaatiossa, mistä puhun tätä kautta, pyritään samaan aikaan yhtenäisiä vaalipiirejä, joidenka listat päättäisivät poliittisten puolueiden puheenjohtajat ja katsoisivat sitä, miten monta paikkaa eri puolueita se saavat, mutta tämä ehdotus ei ole sellainen, että näyttää siltä, että tässä puhutaan ikään kuin kansallisvaltiota ei enää olisi toiminta tätä koskaan tule saavuttamaan. Ja nyt tämä olikin viimeinen puheenvuoro tästä asiasta. Äh, anteeksi, seuraava viimeinen ja se on edustaja Poltsak. Děkuji paní předsedkyni za udělení slova. Já se Rouva puhemies, paljon kiitoksia. Mitä tulee vaalisäädöksen muutokseen, niin haluaisin muistuttaa tässä yhteydessä, että pyysin ilmailupakettiin liittyen myöskin puheaikaa, mutta puheenvuoroa ei annettu minulle, enkä saanut sanoa, mitä halusin todeta. Mitä tulee vaaleihin, niin mielestäni kollegoiden Hybner ja niin mietintä olen ollut valmis tukemaan, sillä olen vakuuttunut siitä, että ajat ovat muuttuneet sitten viime säädöksen muovaamisen. En voinut hyväksyä kaikkia niitä määräyksiä, jotka siitä löytyvät. Esimerkiksi niin sanottu rotaatioperiaate minun mielestäni näin ei voida tasa-arvoa vaalia, mutta kyllä hyviäkin asioita tästä löytyy. 16 vuoden alaikäraja tai sitten sähköinen äänestys. Tämän verran tästä asiasta. Kiitoksia. Pyydän, että ette istunut, koska todellakin on niin, että nyt jos haluatte puhua tästä tulevasta ilmailupaketista, niin teillä on mahdollisuus siihen. Saatte sen nyt. Te olette ollut kaikkein kestävin täällä salissa tänään. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova i k té předchoz, tomu předchozímu. Oikein paljon kiitoksia, että saan puhua vielä ilmailupaketista. Haluaisin antaa äänestysselityksen. Minä tuin tekstiä myöskin siitä syystä, että muutaman vuoden sisällä Eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat karsineet yli 2000 työpaikkaa. Tämä on varoitus ja varoituksena tämä pitää myöskin ymmärtää. Meidän täytyy keskittyä alan kilpailukyvyn lisäämiseen ja näin mietinnössä myöskin todetaan, mutta samalla meidän tulisi vähentää turhaa työtaakkaa ei karsimalla ja säästämällä turvallisuudesta, vaan leikkaamalla byrokratiaa siellä. Työtä riittää. Olin valmis tukemaan mietintöä ja kiitokset siitä, että sain antaa vielä äänestysselitykseni tässä yhteydessä. Kiitoksia. Pyytäisin edustajia vielä jäämään tänne siksi, että haluan ilmoittaa, että tämän istunnon pöytäkirja tullaan jakamaan parlamentille seuraavan istuntojakson alussa. Ja jos siihen ei ole huomautettavia, silloin tänään hyväksytyt kannanotot välitetään eteenpäin niille henkilöille ja elimille, jotka